Ja meidän täytyy lisätä kuitenkin yhteistyötä ja joustavuutta Turkin kanssa, jos se jossain vaiheessa liittyy EU-hun. Ja IPA kolmosesta pitää tulla jatkoa IPA kakkoselle. Sitä on pantava täysimittaisesti täytäntöön kaikissa jäsen ehdokasmaissa. Kiitos. Edustaja Kytsjuk. Sitten edustaja Igor Soltes eh, vihreiden ja Euroopan vapaa allianssin nimissä Gre za pomemben instrument. Kiitos puhemies. Tämä on tärkeä väline, joka antaa liittymiseen valmisteluapua ja on käynyt ilmi, että se on todella tarpeellinen. IPA kolmessa on todellakin uudet periaatteet taustalla, niitä pitäisi tukea ja tämä uusi lähestymistapa, jossa annetaan varoja toteutumisen perusteella. Tämä on sellainen asia, että näin pystytään taloudellisemmin käyttämään näitä varoja, mutta siinä voi olla jotain puutteitakin. Halusin tämän mainita. Ehdokasmaat ovat tähän asti saaneet sellaisia ohjelmia, joissa on lähdetty liikkeelle IPA yhdestä ja IPA kahdesta. Ja näiden maiden työskentävä kovasti, jotta ne pystyvät huomioimaan nämä uudet periaatteet. Nyt pitää pitää kuitenkin jalat maassa. Komission on annettava mm, suuri panos koulutuksen kautta ja pitää antaa tietoa näistä uusista periaatteista, että voidaan varmistaa se, että väline todellakin toimii. Ja se, mikä tässä on tärkeää, että otetaan mukaan myös kansalais- yhteiskunta. Sillä on paljon tarjottavaa, sillä on paljon kokemusta ja se pystyy näin edesauttamaan rahojen tehokasta käyttöä. Ulla tavalla voidaan myös paremmin tehdä alueellista yhteistyötä. Tämä on erinomainen mahdollisuus sekä Euroopan komissiolle että parlamentille. Kiitos. Kiitos edustaja Scholtes. Ja sitten GUE-ryhmän nimissä edustaja eh, Jaromir Kohlicek. Olkaa hyvä. Pani předsedající, listopadu 2015. Kiitos paljon puhemies. Euroopan komissio vuonna 2015 loi laajentumisstrategiaa ja vähitellen lähes kaikki Länsi-Balkanin maat ovat saaneet ehdokasmaan aseman ja niillä on tulevaisuuden näkymiä EUn jäseninä. Tämä työ jatkuu IPA 3 puitteissa. Se alkaa vuonna 2021 ja vaikuttaa jäsenyysneuvotteluihin. Kaikissa maissa painotetaan talousuudistuksia, kestäviä toimielimiä, oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia ja vähemmistösuojelua. Lisäksi on huolehdittava siitä, että selvitään kilpailussa EUn kanssa – Kaiken kaikkiaan kaudelle 2021-2027 on varattu 14,5 miljardia euroa. Se on sama kuin Tsekin tasavallan budjettimaksu EUn vuosittain. Tavoitteita on suuri määrä. Siirtolaisuus, tutkimuskehitys, ilmasto, ympäristökysymykset ja Erasmus+. Plus näin annetaan paljon toimintamahdollisuuksia Euroopan komissiolle, vaikka kriteerit eivät ole kovin selkeitä. Siksi poliittinen ryhmämme pitää ohjelmaa tervetulleena, mutta kokonaisuutta me voi tukea. Kiitokset edustaja Kohlicek. Ja sitten äm, EFDD-ryhmän nimissä puhuu edustaja James Carver. Olkaa hyvä. Madam President, I rise for most probably my... Puhemies, tämä on varmaan viimeinen puheeni täällä. Olemme nyt seuranneet täällä viiden vuoden aikana tähän mennystä. Vaikka peruskysymyksissä on ongelmia EU:ssa, niin te jatkatte samaan suuntaan. Haluatte tiivistää EUta, ettekä huomaa, miten todellisuus muuttaa. Jos ajatellaan vaikka Turkkia, tässä kuussa julkistettiin raportti, jossa puhuttiin, että perusoikeudet ovat heikentyneet siellä, mutta kuitenkin pidetään ovea auki EU-jäsenyydelle ja siirretään sitten Erdoganin Turkkiin veromaksajien varoja. Ja samaan aikaan ette myönnä sitä, miten olette itse rikkoneet perusarvojamme. Ja sitten kritisoitte Puolaa ja Unkaria. Ettekö te näe tätä tekopyhyyttä? Kuinka paljon tuhoa pitää tehdä ennen kuin ymmärrätte virheenne ja sitten puuttumaan kansalaisten huolenaiheisiin? Kiitos. Kiitokset eh, edustaja Carver. Ja sitten ENF-ryhmän nimissä edustaja Mario Borgesio, olkaa hyvä Keskustelussa, kun ajatellaan oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, niin meidän täytyy kiinnittää huomiota nyt Turkin tilanteeseen. Mutta ottaisin esiin toisen tapauksen, jota meidän täytyy käsitellä, kun ajatellaan liittymistä valmistelevaa välinettä. Ja EU ei näe itsessään mitään vikaa, mutta jos ajatellaan vaikka serbivähemmistön syrjintää Kosovossa. Me voisimme lopettaa tämän tuen antamisen tälle valtiolle. Siellähän UCK on entisiä johtajia johdossa. Kun ajatellaan näitä tavoitteita ja EUn arvoja ja sitten tällaista syrjivää politiikkaa, nythän siitä on puhuttu myöskin yhdysvaltalaisessa raportissa. Siellä puhutaan Kosovon politiikasta. Serbit joutuvat väkivallan kohteeksi, he eivät saa liikkua vapaasti, he eivät saa asua omissa taloissaan. Ja he ovat saaneet sitten tukea vain ortodoksi kirkolta ja tämä on hyvin vakava tilanne. Kiitokset edustaja Borgesio. Sitten ähm, annan puheenvuoron edustaja David McAllisterille. Olkaa hyvä puhemies hyvä komission jäsen hyvät naiset ja herrat kuten tänään on jo kuultu liittymistä valmisteleva väline on yhä pääväline kun halutaan auttaa niitä maita joiden on kovasti muututtava jos ne haluavat unionin tuleviksi jäseniksi ja minä olen sitä mieltä että tämä kolmas vaihe 21-27 vuosille sitä yksinkertaistetaan, valtavirtaistetaan, jotta voidaan huomioida kaikki se, mitä on opittu nykyistä IPA-ohjelmista. On hyvä, että lähdetään oikeudenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden periaatteista ja annetaan lisää roolia kansalaisyhteiskunnalle. Halutaan myös lisätä ehdollisuutta, jotta selkeästi voidaan keskeyttää sopimuksen täytäntöön pano, jos ei Kööpenhaminan kriteerejä täytetä. Haluaisin kiittää tässä arvon esittelijöitä. Oikealla tiellä ollaan. Kiitokset edustaja McAllister. Ja sitten edustaja Julie Ward, olkaa hyvä. Uh, pre-accession ins- liittymistä valmisteleva tuki on keskeisessä roolissa EUn ulkopolitiikassa, joka kohdistuu laajentumismaihin. Ja meidän pitää edelleen ponnistella, jotta voimme tukea edistyksellisiä uudistuksia näissä maissa. Ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltion periaatteet ja korruption vastainen taistelu. Tässä olkoot ykkösprioriteetit. Uusi rahoitusväline tuo lisää joustoa – käyttöön. Ja tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan monimutkaista suhdettamme Turkkiin. Heikentyvä ihmisoikeustilanne Turkissa on tehnyt välttämättömäksi sen, että meidän on sopeutettava rahoituspolitiikkamme niin, että keskitytään kansalaisyhteiskuntaan eikä niinkään hallintoon. Olen pahoillani siitä, mihin suuntaan tämä maa on menossa presidentti Erdoganin johdolla. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että Euroopassa on Turkin tulevaisuus – olen jatkuvassa yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan Turkissa. Turkkilaiset varmasti haluavat ihmisoikeuksia, demokratiaa ja tulla osaksi eurooppalaista perhettä. Ja sitten Länsi-Balkanin alueesta. Käyn sielläkin usein. Meidän tulee aktiivisesti edelleen tuettava siellä sekä instituutioita että kansalaisyhteiskuntaa. Kiitos. Kiitos edustaja Ward. Ja sitten seuraavaksi edustaja eh, Fabio Castaldo, varapuhemies. Olkaa hyvä arvoisa Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Ansten sanoi, että tavoitteet ja keinot menevät usein sekaisin. Ja tämä nyt koskee erityisesti tätä keskustelua. Mielestäni ei ole kovin innostavaa puhua tämän välineen eri yksityiskohdista, mutta meidän pitäisi keskustella siitä, miten sitä käytetään, mihin tarkoituksiin ja millä tavalla poliittisesti sitä hyödynnetään. Meidän täytyy katsoa tätä soveltamisalaa ja meidän täytyy katsoa, että varoja käytetään niihin, mihin on suunnattu. Meidän täytyy varmistaa, että väline vastaa paremmin nyt poliittista tilannetta. Ja koska kollegat Salafranca ja Fleckenstein ovat tehneet nyt erinomaista työtä, niin tällä tavalla voidaan toimia tämän ehdotuksen pohjalta. Tässä on tapahtunut merkittävää edistystä, kun ajatellaan parlamentin erioikeuksia – kun ajatellaan ohjelmointia, valvontaa ja välineen tulosten arviointia. Tällä tavalla voidaan valvoa demokraattisesti eurooppalaisia varoja. Ja erittäin myönteistä on myöskin se, että on vahvistettu ehtoja ja varoja annetaan sitten suoritusten ja selkeiden kriteerin mukaisesti. Ja nyt välineen käyttö voidaan keskeyttää tai lopettaa kokonaan, mikäli tilanne on heikentynyt Kööpenhaminan kriteerien osalta, tai jos ei noudateta oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Meillä pitää olla rohkeutta sitten hyödyntää näitä lausekkeita ja käyttää näitä välineitä. Hyvät kollegat, liittymispolitiikka on yksi niitä, jotka määrittelevät EUta. Ja meillä pitää olla erillinen väline tällä alalla ja myöskin kuten NDIC on ehdottanut. Mutta huomenna äänestämme tästä ehdotuksesta ja meillä pitää olla sitten rohkeita päätöksiä, kun ajattelemme laajentumispolitiikkaa. Ja tätä on puuttunut viime vuosina. Nyt kun meillä on uusia välineitä, me, meillä on laaja kirjovälineitä käytössämme ja meidän täytyy nyt sitten käyttää niitä hyvin ja tehokkaammin. Kiitokset edustaja Castaldo. Ja sitten edustaja Heros Annemans, eh, olkaa hyvä ENF-ryhmän edustaja. Kollegas Nijalin. Hyvät kollegat, parlamentin pitäisi pysäyttää joidenkin unelmat täällä siitä, että Turkista voi joskus tulla Euroopan unionin jäsenvaltio. Lisäksi pitäisi lopettaa miljoonien lähettäminen, jolla tuetaan maata – jossa irtisanotaan tuomareita, monia pidätetään. Monet ovat vankiloissa. 150 mediakanavaa on suljettu, yli 230 toimittajaa on pidätetty, monet on irtisanottu. Jos yhdistetään tämä miljardeihin euroihin, joita investoidaan esimerkiksi moskeijoiden rakentamiseen Euroopan pääkaupungeissa, niin pyytäisin kyllä, että välittömästi lopetetaan liittymistä valmisteleva tuki, koska tämä ei kannata ollenkaan, koska jäsenyys ei koskaan toteudu. Kiitos edustaja Annemans. Sitten edustaja Edward Kukan, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. My thanks and appreciation. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää molempia esittelijöitä. Uh, can you wait just a second, because there is a blue card. Uh, Voisitteko odottaa edustaja Kukkaan hetken, kun edustaja sille olisi sinisen kortin kysymys. Hyväksyttekö sen? Kyllä. Edustaja Fleckenstein, 30 sekuntia. Vai? Herr Annemans. Edustaja Annemans, kuulitteko, ymmärsittekö mistä tänään keskustellaan? Muutama viikko sitten päätettiin, että neuvostolta halutaan jäsenyysneuvotteluiden keskeyttämistä. Haluamme varojen osalta keskittyä kansalaisyhteiskuntaan, kun puhumme Turkista. IPA-3 välineen kautta meillä – on nyt väline, jonka kautta voimme sanoa, että jos tämä ei toimi, niin silloin saadaan myös vähemmän rahaa. Joten tämähän menee aivan oikeaan suuntaan, eikö niin? Miksi vielä puheessa en puhutte tällaisista asioista, joista ei enää kannattaisi puhua, olenko oikeassa? Kiitokset ja sitten vastaus, herra Annemans, 30 sekuntia. Kollega Fleckstein, met alle Kollega Fleckstein, kaikella kunnioituksella. Jotenkin tämä keskustelu käydään sellaisessa valossa, johon minä en usko. Turkki on eurooppalainen maa, ei siitä tule sellaista. En minä halua sotaa Turkia vastaan, haluan kunnolliset naapurussuhteet, mutta ei kannattaisi enää unelmoida siitä, että Turkista voi joskus tulla EUn jäsenvaltio. Me olemme tässä ihan eri tasoilla. Te pyritte vielä äh, pelastamaan tilanteen, minä en siihen usko. Kiitos ja nyt sitten edustaja Edward Kukan, olkaa hyvä Kiitoksia. Arvostan kumpaakin esittelijää näistä mietinnöistä. EUn pitää keskittyä ohjelmiin, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen, demokraattisten instituutioiden toimintaan ja perusoikeuksien ja vapauksien kunnioittamiseen. Sama koskee myös sananvapautta ja median vapautta. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, on tärkeää tehdä yhteistyötä hallitusten kanssa, mutta meidän täytyy myöskin tukea aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaa. Meidän täytyy hyödyntää rahoitustukea näillä alueilla viisaasti. Olemme suurin avunantaja ja suurin kauppakumppani kaikille alueen maille. Me investoimme infrastruktuureihin, energiaverkostoihin, ympäristöön ja maatalouteen Länsi-Balkanin alueella nämä maat ovat sitoutuneet uudistuksiin ja perusarvojen ylläpitämiseen. Kiitos. Kiitokset edustaja Kukan. Ja seuraavaksi edustaja Niina Gill, olkaa hyvä. Uh, hyvä puhemies ja komission jäsen. Minä haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijöitä erinomaisesta työstä. On hienoa, että komissio on suunnitellut tällaista varojen lisäystä ulkosuhteisiin uudella rahoituskaudella, mutta suhtaudun skeptisesti näiden rahojen lisäämiseen. Minä olen päässyt mukaan matkoille näihin liittymistä valmisteleviin maihin. Ja kun siellä kävin, niin oli huomattava, kuinka huono absorptiokapasiteetti joissain näistä maista oli. Ja siksi minä olisin esittää muutaman kysymyksen komission sen haan, Jos kuuntelette, miten eh, tässä komissiossa huomioidaan näiden maiden absorptiokyky. Ja kuten kuulimme, parlamentti on päättänyt keskeyttää liittymisneuvottelut Turkin kanssa, ottaen huomioon, että se on kaikista suurin edunsaaja. Miten tämä keskeytys vaikuttaa ip maksatuksiin ja jos ajatellaan sitten eh, yleistä ajatusta Serbian liittyen. No, siihen sitä ei ole innostuttu, mutta Venäjä ja Kiinan investoinnit innostavat paljon enemmän. Me tarvitsemme näkyvyyttä EUn Serbian toimiin. Kiitos. Kiitokset edustaja Gil. Sitten seuraavaksi edustaja Angelo Ciocca, olkaa hyvä. Mi rivolgo le autorità Albanese. Puhun nyt Albanian viranomaisille emme voi hyväksyä sitä, että osassa Euroopassa on varauduttu jäsenyyteen, mutta sitten toisaalta on alpenlaisia perheitä, jotka uhkailevat kansalaisiamme. Me emme voi tukea uhkauksia tai kiristystä. Ja viime päivinä on uhkailtu albanialaista perhettä Francisco Cisinianoa. Hän ampui ja tappoi albanialaisen varkaan. Ja nyt tämä perhe sitten katsoo, että se voi vaatia Sitchinin arolta rahaa ja he uhkailevat häntä. Albanian viranomaisten pitäisi nyt puuttua tähän tilanteeseen ja tähän rikokseen. Ja me haluamme, kuten tästä kortista näkyy, niin tämä oli itsepuolustusta. Italiassa kun ajatellaan varasta, jos vastassa ovat varas ja kansalainen, silloin valtio tukee kansalaista. Kiitos. Kiitokset edustaja Tsokka. Ja sitten edustaja Alois Peterle, olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies, arvoisa komission ja sen hyvät kollegat. Liittymistä valmisteleva tukiväline on väline auttaa ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita tiellä kohti EU-jäsenyyttä. Tällä tavalla Euroopan unioni voi parantaa ihmisoikeuksia, demokratian tilaa ja oikeusvaltion periaatteiden toteutumista. Länsi-Balkanin maissa on tärkeää huolehtia vakaudesta, koska tämä on rauhanhanke, rauhanhanke ei toteudu ennen kuin näistä maista saadaan EUn jäsenvaltioita. Näiden varojen käytön kautta autamme näitä maita valmistautumaan tehokkaaseen osallistumiseen EUn politiikassa jäsenyyden toteutumisen jälkeen. Yksi keskeisistä painopistealueista voisikin olla toimielinten tukeminen, korruption vastainen taistelu – toimielinten tehokkuus. Tämä on tärkeää, että kansalaiset voivat luottaa. Peterle. Sitten edustaja Laima Andrikiene, olkaa hyvä. President, I would like to thank uh, both reporters for their... Puhemies, minä haluaisin kiittää molempia esittelijöitä erinomaisesta työstä. Naapurit valmistelua väline miljardia euroja on investointi myös EU: EUhun. Siitä tulee turvallisempi ja hyvinvoivampi, kun lähinaapureiden hyvinvointia tuetaan ja edistetään niiden liittymisprosessi. Laintumispolitiikka edesauttaa taloudellista integrointia EU-hun ja näiden maiden kanssa tehdään sopimuksia kaupan vapauttamista. Hyvä kolme auttaa Länsi-Balkanin ja Turkin ehdokasmaita. Siellä tehdään uudistuksia vastustetaan petoksia, edistetään talouden uudistamista ja markkinataloutta ja parantaa investointiympäristöä. Mutta kun tuetaan naapureita ja liittymistä, niin ehdollisuutta pitäisi myös korostaa. Mahdollisuus, että keskeytettäisiin eh, tämä tuki, jos rikotaan demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteita ja ihmisoikeuksia, niin tämän pitäisi tehdä selväksi ja antaa selkeä viesti. Edustaja Andrikiene. Seuraavaksi, tai itse asiassa viimeinen pyydetty puheenvuoro, sen saa edustaja Zeljana Zofko, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, komission jäsen Haas, hyvät kollegat. Ehdokasmaat kohtaavat haasteita ja siksi Euroopan unionin pitäisi priorisoida keskeisiä rahoituksen aloja. Tämän tukiveleen vahvistaminen niin, että voidaan huolehtia toimielinten kestokyvystä ja kapasiteetin rakentamisesta on tärkeää. Kaikkein paras tapa huolehtia tämän tukivälinen menestyksestä on huolehtia viestintästrategiasta – ja siksi painotan niitä tarkistuksia, joissa sanotaan, että välineen näkyvyyden lisäämisen kautta sekä EU:ssa että ehdokasvaltioissa voimme optimaalisella tavalla käyttää tätä välinettä, joka huolehtii vakaudesta. Kiitos. Kiitokset edustaja Zofko. Ja nyt meillä on yksi pyydetty puheenvuoro äh, listan ulkopuolelta ja annan sen edustaja Stanislav Polczakille. Olkaa hyvä paní předsedající Kiitoksia, puhemies. Uskon, että ne maat, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, niin niiden pitää tuntea, että me tuemme heitä. Eli vastaisin nyt siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli Euroopan naapuruspolitiikasta. Meillä pitää olla kunnollista motivaatiota tässä liittymistä valmistelevassa tukivälineessä. Meidän pitää motivoida muutoksiin näissä maissa. Pidän hyvänä ehdotusta pitää kiinni Euroopan parlamentin roolista delegoitujen säädöksien kautta. Sitten ja sille annettava apu. On tärkeää, että Turkin kansalaiset tuntee, että EU, tuntevat, että EU tukee heitä, mutta tällä hetkellä Turkki ei ole millään tavalla valmis liittymään Euroopan unioniin. Ja Turkin hallitus varmaan on samaa mieltä. Eli meidän täytyy jatkaa vuoropuhelua, mutta siellä kuitenkin on hyvin vakavalla tavalla rikottu demokraattisia periaatteita. Kiitos. Ja sitten antaisin puheenvuoron komissaari Haanille ja toivottavasti huomasitte, että ainakin edustaja Gill esitti teille kysymyksiä Kiitos ei ainoastaan edustaja Gill, vaan oli täällä muitakin kommentteja, joihin viittaisin. Mutta aivan ensiksi haluaisin kiittää tästä keskustelusta. Minä olen siitä oppinut seuraavaa. Olemme monesta asiasta samaa mieltä ja jatkossakin teemme mielellämme rakentavaa yhteistyötä. On laaja yksimielisyys siitä, että pitää jatkaa perusparametrien pohjalta näiden maiden kanssa on huomioitava perusoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja kaksi muuta alaa, talousuudistukset ja taloushallinto. Tarvitaan myös julkisen hallinnon uudistamista. Kaikki tämä tulee olemaan yhteistyömme keskiössä. Alueellinen yhteistyö, jolla edistetään jäsenvaltioiden ja IPA-maiden yhteistyötä myös oleellista. Me olemme Länsi-Balkanin strategiassakin korostaneet tätä alueellista lähestymistapaa. Emme kuitenkaan unohda Turkkia. Meille se on jatkossakin tärkeää, on tuettava, niin kuin Flickstein sanoi, demokraattista prosessia ja kansalaisyhteiskuntaa. Tämä uusi dynaaminen prosessi auttaa tuen antamista jatkossakin Turkille, mutta näin voidaan huomioida muuttuva tilanne ja voidaan huomioida suhteen muutokset tämän maan kanssa. Ja sitten edustaja Maletitsin kommentit ja myös edustaja Gillin kommentit. Me voimme yhdistää nämä ja voidaan sanoa, että tarvitaan lisää johtoa rahoitusavulle. Me emme halua niinkään käyttää maakohtaisia varauksia, Halutaan edistää prioriteettien saavuttamista ja haluamme huomioida eh, kumppaneiden muuttuvia tarpeita, kun liittymistä valmistellaan. Eli jos absorptio-ongelmia on, niin sitten jatkossa näiltä voidaan välttyä ainoastaan, jos keskitytään temaattisiin prioriteetteihin ja kun täällä joku sanoi, että voi ehkä olla ongelmia, kun jotkut näistä maista haluavat kunnon ohjelmia kehittää. Me olemme havaintoja usein. Ohjelmia voidaan kyllä kehittää, mutta joskus yhdellä temaattisella alalla ja joskus jollain toisella. Meidän tietysti pitää aina todellakin auttaa heitä valmistelemaan hankkeita sellaisella tavalla, että todellakin voidaan taloudellisesti hankkeita tukea ja auttaa niiden panossa, mutta temaattisten prioriteettien ideana on tietysti se, että olisi tietynlainen – kilpailu näiden ehdokasmaiden välillä ja että olisi tarpeeksi joustavuutta, niin että jos yksi maa keskittyy enemmän oikeusvaltioperiaatteeseen, niin sillä pitäisi olla mahdollisuus investoida tuohon enemmän, jossain muualla keskitytään ehkä enemmän liikenteeseen ja kuljetuksiin mutta loppujen lopuksi silloin kun liitytään mukaan, niin pitää kaikki asiat olla eh, ajan tasalla niin, että me jäsenvaltiot voimme hyväksyä tämän uuden jäsenvaltion. Mutta jotta tämä onnistuisi, olisi hyvä, että olisi lisää joustoa. Hyvä rouva Maletits kyllä tulee olemaan indikatiivinen maakohtainen rahaa kokonaisuus, mutta tässä kuitenkin peruslinjana ovat nämä temaattiset prioriteetit ja olemme täysin vakuuttuneita siitä, kuten suuri enemmistö tässä talossa, että näin voidaan olla tehokkaampia siellä kentällä ja voidaan olla joustavampia ja pystytään toimimaan yhteisen intressiemme mukaisesti ja valmistetaan nämä maat nopean liittymiseen the case. Nopeammin kuin tällä hetkellä näyttää. Joten loppujen lopuksi suuret kiitokset siitä, että autoitte meitä ah, tämän 14,5 miljoonan euron investoinneissa rauhan ja vakauden puolesta Euroopassa. Joko viemme vakautta tai tuomme epävakautta. Tämä käsite, jonka olemme tässä esitelleet, kyllä selkeästi edesauttaa tätä tavoitetta ja haluaisin kiittää teitä teidän arvokkaasta tuestanne. Odotan jatkossa neuvotteluja tästä asiasta eteenpäin. Kiitoksia. Kiitokset komissaari Haan. Ja sitten puheenvuoro taas esittelijöille. Ensiksi edustaja Salafranca, olkaa hyvä. Fleckenstein varmastikin puhui täällä myös oman osuutensa, niin kuten minäkin. Niin on tärkeää, että tämän asetuksen antamat periaatteet, jotka ovat EUn pohjana rauha, yhteiselo, sovittelu ja muut, ovat pohjana myös tulevaisuudessa toiminnallamme niin, että Länsi-Balkanilla tänään syntyvät lapset voivat kirjastoistaan sitten myöhemmin oppia verisestä menneisyydestään. Kuten Fleckestäänkin täällä sanoi toisena esittelijänä, kyseessä on nyt myönteinen, myönteinen kehitys. Toivon, että huomenna tämä mietintö voidaan hyväksyä laajalla enemmistöllä. Hyvä komission jäsen, otin panin merkille tarpeen saada aikaan johdonmukaisuutta laajentumispolitiikan ja ulkopolitiikan välillä – haluaisin toistaa, että olemme käytettävissä niin, että voidaan edelleen jatkaa tässä prosessissa, jossa komissio ja parlamentti ovat pitkälti samoilla linjoilla. Toivomme, että yhdessä saamme aikaan uuden asetuksen, jonka myötä voimme vastata Euroopan unionin haasteisiin sekä sisäisesti huomioiden Brexitin tyyppiset ongelmat, mutta lisäksi niin, että voimme huolehtia näistä naapurimaista ja ehdokasmaista – ja voimme vahvistaa sellaisen rahoitusvälineen. Tähän Preda hetki sitten viittasikin. Meillä on erilaisia yhteisiä välineitä, kuten väline, jolla huolehditaan nuor- naapuruus, eh, siis tämä Andikin väline. Olen aivan varma, että komission jäsenen kanssa voidaan hakea tapoja, joiden myötä voimme nopeasti hyväksyä lopullisen sanamuodon tähän asetukseen. Ja näin voimme realistisesti ja hyvässä järjestyksessä näiden periaatteiden pohjalta kehittää näitä naapurussuhteita. Kiitoksia. Kiitokset esittelijä Salafranca. Ja sitten toinen esittelijä, edustaja Fleckenstein, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ainoastaan kolme huomautusta tähän loppuun. Ensinnäkin, arvoisa komission jäsen, me emme halua tässä sekoittaa tai muuttaa toimivaltuuksia, vaan haluan, haluamme, että tässä sovitetaan yhteen naapuruuspolitiikka ja ulkopolitiikka ja laajentumispolitiikka niin ikään. Olen varma, että me tulemme löytämään oikeat muotoilut keskusteluissamme, jotka myöskin tekevät selväksi sen, että tässä nyt ei ole tarkoitus perustavanlaatuisesti mitään muuttaa. Toisekseen, uskon, että ihmiset Länsi-Balkanilla voivat olla melko tyytyväisiä meihin, koska kyse ei ole ainoastaan siitä, että pyrimme tässä ikään kuin laajemmalle alueelle jakamaan Me Muut tehtäväkentät, joita emme ole pohtineet niin paljon, niin kuin esimerkiksi ilmastonmuutos, sosiaalikysymykset, talous eh, tai työpaikat, vaan kyse on myöskin siitä, että pitäisi hiukan yksi, yksilöllisemmin pohtia, että missä voidaan yhdessä tehdä hiukan enemmän eikä vähemmän, eikä siten, että opettajamaisesti, että jos te ette tee näin kuin haluamme, niin sitten saatte vähemmän ja niin poispäin. Se, joka tekee enemmän ja hiukan nopeammin, hänellä täytyy olla myöskin mahdollisuus saada meiltä hiukan enemmän tukea ja parempaa tukea. Ja sitten vielä viimeinen asia. Tämä IPA 3 on selkeä viesti Länsi-Balkanin ihmisille – riippumatta siitä, miltä eh, seuraavat, tai seuraavien vaalien tulos näyttää, riippumatta siitä, millaiset enemmistöt täällä talossa tulevat olemaan, Euroopan parlamentti on aina ja myöskin seuraavina vuosina Länsi-Balkanin ystäviemme rinnalla ja pyrimme myöskin melkeinpä tuon 15 miljardin avun toimittamaan niin, että sulautuminen Euroopan unioniin voi tapahtua mahdollisimman nopeasti. Me puolustamme sitä täällä ja seuraaja, seuraajamme seuraavassa parlamentissa tulevat tekemään aivan saman. Paljon kiitoksia. Kiitokset. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna. Sitten voimmekin siirtyä esityslistalla seuraavaan asiaan, joka on komission varapuheenjohtajan Eh, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Algerian tilanteesta. Ja haluaisin kutsua komissaari ähm, Johannes Haanin käyttämään puheenvuoron. Komissaari hahn olkaa hyvä. madam president uh, puhemies hyvät euroopan parlamentin jäsenet Viime viikkoina olemme nähneet uutta dynamiikkaa. Se alkoi 22. helmikuuta, kun Algeriassa oli suuri maanlaajuinen mielenosoitus. Ja tämä liittyy siihen, että Bouteflika, Bouteflika oli sanonut äh, hakevansa viidettä kautta. Ja siitä lähtien äh, mielenosoitukset ovat jatkuneet lähes päivittäin ja kasvaneet ja äh, protestoijat ovat halunneet poliittisen järjestelmän muuttumista. Nämä mielenosoitukset ovat olleet hyvin suuria ja äh, pääosin rauhanomaisia. Hallituksen viimeaikaiset tiedonannot ja uuden pääministerin nimittäminen, niin varapääministeri sanoi, että on tärkeää kuulla kansalaisia uudistusten tekemisessä. Meillä on tärkeät poliittiset ja taloudelliset ja kansalaisten väliset yhteydet Algeriaan. Algeriaan omalla alueellaan vakauttava tekijä. Meidän viime vuosina meidän suhteemme ovat kehittyneet hyvin ja toivon, uskomme, että näin tulee jatkumaankin. Ja 7.3. maan edustaja oli Brysselissä keskustelemassa maan tilanteesta e, ennen kuin hänestä tuli ulkoministeri ja varapääministeri ja sain minäkin puhua hänen kanssaan. Tähän mennessä keskustelut ovat olleet rauhanomaisia. Ja tämän, tämän pitäisi jatkua. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että olemme seuranneet hyvin läheisesti päivän tilannetta ja kansalaisten toiveisiin pitäisi vastata. Pitäisi olla suurempaa poliittista avoimuutta ja enemmän sosiaalisia ja poliittisia mahdollisuuksia erityisesti nuorille. Kaiken toiminnan täytyisi olla läpinäkyvää ja siinä pitäisi olla kaikkien Algerian yhteiskunnan osien mukana. On tärkeää, että algerialaiset voivat itse päättää omista asioistaan ja siitä, miten tämä siirtymä tulee tapahtumaan. Ja toivomme, että seuraava mm, presidentti, kun valitaan, toivottavasti ei liian pitkän ajan kuluttua, niin tämä etenisi rauhanomaisesti. Ja meillä on myös vaalimissio missio lähdössä paikalle. Ja jos näihin äh, tavoitteisiin päästään, niin äh, he voivat myös äh, luottaa Euroopan parlamentin tukeen. Kansallinen konferenssi voisi olla paikka, missä näistä asioista keskustellaan. Se olisi edustava ja inklusiivinen ja siellä olisi poliittiset tahot edustettuna. On tärkeää, että edistytään nopeasti. Kansalaisten aloitteet kohti rauhanomaista toimintaa, niitä on jo olemassa. Ja kaikki osapuolet haluavat viedä asiaa eteenpäin. Toivottavasti siirtymäkaudelle saadaan tällainen tiekartta, ja jotta saataisiin myös tietää, kuka tätä tiekarttaa vie eteenpäin tai siirtymää vie eteenpäin. Äh, ja niin, että algerialaiset voivat kertoa oman tahtonsa. Euroopan unioni on valmis auttamaan, tukemaan Algeriaa, jos he sitä toivovat. Unioni jatkossakin tukee Algeriaa ja sen taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia – niin, että väestön kunnianhimoisiin tavoitteisiin voidaan vastata, erityisesti nuorten tavoitteisiin. Ja tässä halutaan koko ajan kunnioittaa Algerian suvereniutta ja kumppanuushengessä. Aivan kuten meidän naapuruuspolitiikkakonseptimmekin sanoo. Viimeisten neljän viikon tapahtumat ovat osoittaneet poliittista kypsyyttä Algeriassa ja haluaa vastata muutoksen toiveisiin ja viedä rauhanomainen äh, siirtyvä eteenpäin. Kiitos. Kiitokset komissaari Haan. Ja nyt annan puheenvuoron äh, EPP-ryhmän nimissä puhuvalle Christian Bredalle. Olkaa hyvä. President. Hyvä puhemies, kymmenet tuhannet mielenosoittajat ovat Algerin kaduilla ja Algeriassa kaikki perjantaina he vaativat oikeutetusti uskottavaa poliittista muutosta ja Buteflikan sivun syrjään siirtymistä. Hän ei ole pitkään pystynyt enää hallinnoimaan maata. Valitettavasti näyttää siltä, että viranomaiset eivät kuuntele kansaa, koska eh, heidän ratkaisu, heiltä ei ole tullut ratkaisuja presidentin mandaatti päättyy 28. huhtikuuta. Jos sitä pidetään, eh, ei enää perustuslakia eikä noudateta algerialaisten vaatimuksia kansalainen konferenssi, jota hallitus on ehdottanut, on opposition ja kansalaisyhteiskunnan hylkäämä. Tuolla armeijan pää, esikunnasta on tullut ristiriitaisia lausuntoja ja, ja johtavasta portaasta yhä useammat ovat siirtäneet, vahtaneet leiriä. Nyt on pyritty rauhoittamaan kumppaneita niin, että pystytään tämä kriisi pitämään hallinnassa Algeria on nyt umpikujassa. Kyseessä on merkittävä Euroopan unionin kumppani vakauden takaa ja tuolla alueella. Vakaus voidaan pitää yllä ainoastaan, mikäli noudatetaan ja kunnioitetaan algerialaisten oikeuksia ja vapauksia ja otetaan käyttöön avoin eh, osallistava hallintojärjestelmä. Euroopan unioni ja Algeria odottavat eh, vallanvaihtoa tarvitaan selkeä radikaali murros verrattuna nykytilanteeseen. Kiitos. Kiitos edustaja Preda. Sitten SND-ryhmän nimissä puhuu edustaja äh, Ines Ajala-Sender. Olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia puhemies. Kiitän herra Haania näistä sanoista. Olemme niistä yhtä mieltä. Tunnustamme että nämä rauhanomaiset liikehdinnät, jotka ilmentävät Algerian kansan ylpeyttä ja jotka ovat jatkuneet jo päiviä, ymmärrämme, että tarvitaan syvällinen muutos, joka johtaisi vapaisiin demokraattisiin vaaleihin järkevissä aikapuitteissa. Olemme täysin yhtä mieltä siitä, että on tuettava siirtymäkautta ja annettava riittävä tuki tarpeellisille muutoksille Algeriassa, joka on maa, jonka kanssa meillä on pitkät perinteet hyvistä suhteista. Ja meidän on todella tärkeää, että Algeria on meille läheinen maa. Olemme ylpeitä siitä, että saavutimme viimeisellä kaudella asian, johon pitkään oli pyritty, nimittäin, että saatiin aikaan kahdenvälinen delegaatio tänne parlamenttiin EUn ja Algerian välillä. Tällaisesta valtuuskunnasta voi olla apua ja toivomme, että se voi tehdä yhteistyötä kanssa niin, että voidaan antaa tukea ja apua Algerialle, kun se pyrkii kohti rauhanomaista demokraattista siirtymää. Kiitos. Kiitos eh, edustaja Ajala Sender. Sitten edustaja Bas Belder ECR-ryhmän eh, e nimissä. Olkaa hyvä. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Paljon kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen, No kaiken kaikkiaan Algeriassa on hyvin syvälle vievä kansallinen suvereenisuus ja se on ymmärtänyt, miten tärkeää se myöskin on, kun ajatellaan maan sisäistä tilannetta. Komission jäsen itse totesi, että eh, Tämä täytyy huomioida. Täytyy totta kai olla Euroopan unionin myöskin varovainen, sillä poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne Algeriassa on hyvin monimutkainen viikkoja kestäneiden massiivisten mielenosoitusten jälkeen mielenosoittajat sanovat, että no vanhasta ei voi tehdä mitään uutta. No, pysyykö siellä sitten presidentin eliitti vallassa? Nyt tämä on myöskin tärkeää Euroopan unionille, että me seuraamme tätä tilannetta. Niin sanottu Arabin kevät 2011 johti siihen, että sellaiset ryhmät pääsivät valtaan, jotka pitivät uskonnollista agendansa hyvin korkealla. Protestanttina, puhemies, minä puolustan aina rauhanomaisia uudistuksia, mutta haluaisin kuitenkin myös esittää toiveeni, että kristityt eivät nyt sitten täysin katoaisi sieltä julkisesta elämästä. Tämä on tärkeää myöskin Euroopan unionille, uskonvapaus koko Algerialle, kaikille algerialaisille miehille ja naisille, että lopetetaan fundamentalismi. Kiitos edustaja Belder. Sitten ALDE-ryhmän nimissä puhuu edustaja Javier Nart. Olkaa hyvä. Kiitos presidentti. Kiitoksia puhemies. Algeria on maa, jolla on valtavat luonnonvarat, itsenäisyydestä alkaen. Sitä on kuitenkin korruptoitunut oligarkia, sotilainen oligarkia hallinnoinut FLN-puolueen johdolle, joka on ollut muut pois sulkeva. Kaksi, meillä on kaksi Algeria, yksi, joka ottaa oikeutuksensa tuosta kaukaisesta vapaussodasta ja sitten nuori Algeria, joka on kyllästynyt näihin sanoihin ja elää toivosta ja työttömyydestä. Esi Äh, pääsikunnan johtaja on pyytänyt, äh, että tämä selkeästi toimintakyvytön äh, vanhuspresidentti Buteflik luopuisi virasta. Nyt siirtymäajan valta on valtionhoitaja Bensalahin käsissä, mutta käytännössä Said Kalehin pääsiekonnan johtajan käsissä eilinen alkoi jo viime syyskuussa, kun Salah, Ben Salah teki puhdistuksen armeijassa mukaan lukien turvallisuuspalvelun. Armeija valmisteli omaa siirtymänsä vähän niin kuin Lampedusan prinssi, kaiken on muuttava, jotta mikään ei muuttuisi. Nyt kuitenkin kansa on alkanut eh, puhua muutoksesta, mutta aika on loppunut nyt, kesken. Nyt on luettu tällainen fiktio, että olisi mahdollista tehdä muutoksia, kun tuossa totuus on se, että itse asiassa johtajat haluavat vain säilyttää oman valtansa. Militaarinen gerantokratia ymmärtää, että aika on ajanut sen ohi ja nyt on annettava yhteiskunnalle mahdollisuus todelliseen demokratian Algerian, Sahelin ja Saharan alueen elintärkeä kumppani. Se on tärkeää myös vakaudelle Pohjois-Afrikassa ja Etelä-Välimerellä. Parlamentin on lähetettävä selkeä viesti, jolla se tukee Algerian kansaa tässä väistämättömässä siirtymässään. Ymmärrämme, tai heidän on ymmärrettävä, että he eivät ole yksin, tuemme heitä ja tu- tukeminen tarkoittaa sitä, että, heille, että Algerialle tarjotaan parempi tulevaisuus, joka tarkoittaa parempaa tulevaisuutta kaikille. Kiitoksia kiitokset edustaja nart ja sitten vihreiden ja euroopan vapaa allianssi ryhmän nimissä edustaja ernest urtasun olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin tervehtiä kaikkia, jotka ovat osoittaneet lagerissa mieltään ylpeästi ja äh, huumorilla. Ja haluaisin myös naisia tervehtiä nyt äh, armeijan keppit ja äh, öljykaasutilanne muu ei enää vaikuttaa, ihmiset eivät enää pelkää ja ovat saaneet tarpeekseen ja haluavat ottaa kohtalon omiin käsiinsä. Samalla toteamme, että Bryssel on hiljaa ja sokea. Hyvä komissaari, välinpitämättömyyden ja puuttumisen välillä on keskiinen, on kultainen keskitie, kunnioittava veljellinen Eurooppa, joka tukee herävää veljää. EUn on kuultava Eh, mielenosoittajien huuto ja on vastattava demokraattisen siirtymän tukipyyntöihin avattava julkista hallinnointaa ja huomioitava ihmisoikeudet ja kaikkien oikeudet. Oran Konstantina Alger tarvitsee tukea, että saadaan aika demokraattinen siirtymä, jotta ei ainoastaan vain vaihdeta miestä johdossa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Urtason. Ja sitten edustaja Miguel Urban Crespo eh, GUE-ryhmän nimissä, olkaa hyvä Eh, Kiitoksia puhemies. Algerialaiset osoittavat mieltään kaduilla. He ovat kyllistyneet poliittisen taloudellisen järjestelmään, joka on osoittautunut totalitääriseksi. Buteflikkaa on ed- painestuksen edessä luopui ja aloitti, alkoi siirtymäaika, mutta mielenosoittajat kaduilla vaativat todellisia muutoksia, yhtenäisyyden, hallituksen vaalit, perustuslaki, jolla taataan yhteiskunnalliset oikeudet, yksilön ja kollektiivin oikeudet. Nämä ovat merkittävimmät rauhanomaiset mielenosoitukset vuosiin Algeriassa, mutta kansainvälinen hiljaisuus on hämmästyttävä. Algeria on meidän tärkeä kumppani. EU kuitenkin pitää kaasun tuontia ja, ja monikansallisyrityksiä tärkeämpänä kuin ihmisoikeuksia. EU on tuettava näitä mielenosoittajia. Euroopan parlamentista käsin annamme tukemme oikeutetulle pyynnöille, joita yhteiskunta e- on esittänyt. Tarvitaan oikeudenmukaisuutta ja demokratia meidän on toimittava. Kiitokset edustaja Urban Crespo. Ja sitten EFDDn ryhmän nimissä antaisin puheenvuoron edustaja Jonathan Arnottille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ymmärsin Eh, miten vakava tilanne Algeriassa on. Protestit, no onneksi tähän mennessä ovat olleet rauhanomaisia protesteja nuoret ovat lähteneet kaduille, koska he uskovat johonkin muuhun kuin mihin Algerian hallitus, jota presidentti nyt tarjoaa. Eh, yksi avainkommenteista, joita kuulemme kerta toisensa jälkeen algerialaisilta, on se, että he haluavat puhevapautta, ilmaisun vapautta. He haluavat ilmaista itseään sillä tavoin, millä he eivät ole voineet tehdä aikaisemmin. Mutta tilanne on hyvin vakava. Siellä armeijan johtaja vaatii, että Bouteflika ei olisi hyvä hallitsija. Yksi asia, on se, että, että ilmaisun vapaus, se täytyy sisältää myöskin uskonnon vapaus. Se on taattu äh, artiklassa 36 Algerian perustuslaissa. Se siis sanotaan, että uskonnon vapaus on rikkomaton. Haluaisin kuitenkin mainita tässä äh, uskonnollisten vähemmistöjen vainot, varsinkin kristittyjen vainot Algeriassa. Olen tapannut, tavannut algerialaisia pastoreita, jotka ovat tulleet parlamenttiin pari kertaa ilmaisemaan huolen aiheensa siitä, miten heitä vainotaan tällä hetkellä. Algeria on 42 äh, kahdelle tilalle äh, tipahtanut äh, näissä vainoissa. Kirkkoja on esimerkiksi suljettu. Tämän takia hallitus käyttää erilaisia hallinnollisia toimia sulkeakseen kirkkoja ja ne, jotka ovat sosiaalisessa mediassa julistaneet uskontoaan, heidät on pantu vankilaan muun muassa. Ja ihmiset, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon, heitäkin vainotaan. Kun ajatellaan kaikkia näitä keskusteluja, niin toivoisin, että me muistaisimme, että kristityt ja muut uskonnolliset vähemmistöt ovat sellaisia, että heitä vainotaan Algeriassa, kun näistä asioista nyt keskustellaan tässä näinä päivinä. Kiitos edustaja Arnott ja sitten enf ryhmän nimissä edustaja jacques colombier olkaa hyvä. madame la présidente du temps de la Hyvä puhemies. Ähm, aikanaan äh, algerialaisten mielestä Ranska oli äh, paratiisi. Äh, tämä oli siis aikanaan. mutta nyt tällä hetkellä tilanne on myös sellainen, että nyt Algeriassa välttämättä ei ole siir- tämä siirtymäkausi demokraattinen, mutta mitä Euroopan unioni tekee? Eihän Algeria ole Euroopan unionin jäsenmaa ainakaan vielä. Ja ää, kyseessä on nyt Algerian kansa. He halusivat ää, itsenäisyyden, mutta sitten heidän johtajansa eivät ole kuitenkaan pystyneet hoitamaan asioita niin kuin kansa on halunnut nyt viimeisten vuosien aikana. Tietysti Buteflika, joka on esimerkiksi syyttänyt ranskalaisia monista asioista, mutta hän on kuitenkin ollut Euroopassa hoidettavana meidän veronmaksajiemme varoilla ja sen takia emme tunne häntä kohtaan sympatiaa ja tämä Algerian tilanne saattaa myös johtaa lisää maahanmuuttoon. Kiitos edustaja Colombia Ja sitten edustaja Salafranca, olkaa hyvä. Señor komisario. Puhemies, komissaari, hyvät edustajat. Olemme huolissamme seuranneet hiljattain tapahtumia, tapahtumia Algeriassa, presidentinvaalien keskeyttämistä ja, ja koment, armeijan koment, puheenjohtajan pyyntö, jonka mukaan presidentti luopuu vallastaan. Toivomme, että siirtymäajan aikana kansa saa äänensä ja noudatetaan demokratiavaatimuksia ja vapauden vaatimuksia. Toivomme, että tämä sujuu hallitulla tavalla, eikä tule mitään valtatyhjiötä, emmekä tee, eikä siellä tehdä virheitä, joita on tehty, jotka muissa alueen maissa ovat johtuneet, johtaneet huonon kehityksen. Tarvitaan osallistavaa kehitystä niin, että poliittiset puolueet ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat tähän niin, että kaikkien yhteisöjen ääni saadaan kulvin jotta uskottavalla tavalla voidaan palauttaa valtakansalle vapaiden vaalien kautta kansainvälisen tuen avulla. Toivon, että Euroopan unioni, joka on myönteinen kumppani Algerialle, voi tukea sitä tässä prosessissa ja voi todella tukea Algeriaa sen pyrkimyksessään päästä vapauteen, ja niin kuin olemme nähneet kadulla toivottavan. Kiitoksia. Kiitos edustaja Salafranca ja sitten edustaja Pantseri, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Algeriassa mielenosoituksia on jatkuvasti. Ne ovat jättimäisiä rauhanomaisia mielenosoituksia jotka eivät jää, jätä mitään epäilystä algerialaisten enemmistön toiveista. Alun perin vastustettiin viidettä kautta presidentille. Nyt pyydetään, että nopeasti saadaan valmiiksi siirtymäaika. Halutaan välttää, että siirryttäisiin vaale, vaaleista ilman Buteflikaa, loputtomaan Buteflikakauteen ilman vaaleja. Tämä edellyttää, että omalta osaltamme viitoitamme tietä järkevälle siirtymälle, koska on ehdottoman tärkeää toimia niin, että Algerialle varmistetaan vakauden puitteet, jossa oikeudet ja vapaudet ovat ja uudistukset ovat keskeinen osa. 102 artikla Algerian perustuslaissa pitäisi olla ensimmäinen askel, mutta se ei vielä riitä. On tarpeen, että Euroopan unioni oman ulkopolitiikan kanssa kautta päättäväisemmin huolehtia myös tämän maan asioista, koska se maan tasapainosta kehityksestä riippuu koko alueen tasapaino. Kiitos. Kiitos edustaja Panseri. Sitten edustaja eh, Marek Jurek, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, uwaga, jaką przywiązuje... Kiitoksia, puhemies. Me olemme nyt seuranneet Algerian tapahtumia, ja tämä on ymmärrettävää. Maa ei ole ainoastaan maantieteellisesti lähellä meitä, vaan muistamme vielä tapahtumat 90-luvulta. Viimeinen demokraattinen ko- koe johti siihen, että äh, islamistinen vapausrintama voitti ja sitten siihen tuli kansalaissota. Tämä ei koskettanut ainoastaan äh, Algerian eurooppalaisia, vaan se meni rajojen yli aina Eurooppaan asti. Ja tätä taustaa vasten, vaikka olenkin oppositiota tässä, minun täytyy tässä tunnustaa se, että mitä herra Haan totesi, että nyt varovaisuudella ja rauha, rauhanomaisesti pitäisi tarkastella Algerian tapahtumia. Kyllä, Euroopan etujen mukaista on ratkaista konflikti rauhanomaisesti ja missään tapauksessa me emme saa tehdä niitä virheitä, joita olemme tehneet Libyassa tai muissa maissa äh, arabikevään aikana. Kiitos. Kiitos edustaja Marek Jurek ja sitten edustaja Tokia Saifi. Olkaa hyvä. Merci euh, madame la présidente, monsieur le commissaire. Kiitoksia. Äh, Algerian sydän alkaa sykkiä. Näin olemme saaneet lukea Algerian kaduilla viimeisen kuukauden aikana. Minä kunnioitan Algerian kansaa rohkeudestaan ja siitä, että he ovat tehneet, osoittaneet mieltä rauhanomaisesti. Tällainen mielenosoitus, tällaiset mielenosoitukset, jotka ovat olleet kaikilla alueilla, joissa mukana ovat kaikki ö, ähm, sukupolvet, niin tarkoittaa sitä, että muutoksen täytyy tapahtua ja Siirtymä ei voi tapahtua niiden henkilöiden toimesta, jotka ovat johtaneet maan tähän asemaan, missä se nyt on. Euroopan unioni ei voi antaa äh, Algerian kansalle sellaista kuvaa, että emme olisi ymmärtäneet heidän toiveidensa syvyyttä. Äh, algerialaiset osoittavat joka päivä, äh, että haluavat vapaata ja demokraattista Algeriaa. Se on äh, kaunis toivon viesti Algerian nuorille. Kiitos edustaja Saifi. Ja sitten puheenvuoron saa edustaja Hapi Lopes. Muchas gracias. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Puhumme tänään Algeriasta viikkojen ajan, joka perjantai miljoonat algerialaiset ovat närkästyneenä osoittaneet miet mieltään johtuen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta ja vaatien, että Buteflika ei enää